Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen. No niin, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, voisimme aloittaa tämän päivän kokouksemme. Esityslistan kohta 14 on seuraavaksi kyseessä. Kuulemme Slovakian puheenjohtajakauden prioriteeteista. Täällä paikalla on Peter Ziga, Slovakian talousministeri. Tervetuloa tänne valiokuntaamme. Kaikki tiedostamme valtavat haasteet, joita meillä on kauppapolitiikassa edessämme seuraavan puolen vuoden aikana. Keskustelemme tietysti SETA-sopimuksen ratifiointiprosessista. Ensin sopimus on tarkoitus allekirjoittaa. Ja sitten äh, väliaikaisen soveltamisen toteuttamisesta. Tästä keskustellaan varmasti julkisesti. Ja toinenkin kysymys on taloudelle ja teollisuudelle merkittävä eli kaupan mallit Kiinan tilanne ja näiden mekanismien tilanne 11. syyskuuta jälkeen tänä vuonna. On katsottava, miten löydetään lainsäädännölliset keinot toimia, jotta löydetään toimivia ratkaisuja sekä parlamentin että neuvoston näkökulmasta ennen 11. syyskuuta. Meillä on lainsäädäntö paketteja, jotka pitäisi saada pakettiin, esimerkiksi konfliktimineraalit ja tietysti alkavat ja käynnissä olevat neuvottelut, esimerkiksi Japani. Tätäkin pitää pohtia. Ja totta kai odotamme monen välistä lähestymistapaa Genevessä. Haasteita riittää. Ja meitä kiinnostaa kuulla se, miten aiotte pureutua näihin haasteisiin. Kiitoksia vielä siitä, että tulitte paikalle. Kiitoksia herra Lange tästä johdantopuheenvuorosta. Kiitoksia kutsusta Euroopan parlamenttiin, hyvät naiset ja herrat. Meille on suuri ilo ja kunnia olla täällä paikalla Euroopan parlamentissa ja Meillä on mahdollisuus näin keskustella kanssanne erittäin tärkeistä kauppapolitiikan aloista Euroopan unionissa. Tämä on tosiaankin erityinen etuoikeus ja samalla myös haaste eh, Slovakialla, kun ensimmäistä kertaa olemme puheenjohtajavaltio Euroopan unionin neuvostossa, nyt kun eh, aika on hyvin tärkeä ajatellen Euroopan unionin tulevaisuutta. Tänään haluaisin esitellä Slovakian puheenjohtajakauden painopistealueita tulevina kuutena kuukautena. Aivan ensiksi haluaisin ilmaista kiitollisuuteni kovasta työstä, jota ovat meidän edeltäjänne ja kumppanimme Triossa tehneet Alankomaat puheenjohtajavaltiona. Näin meillä on vahva pohja, kun haluamme jatkaa hyvässä hengessä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Euroopan komission samoin kuin Euroopan parlamentin kanssa. Slovakia on avoin ja vientisuuntautunut suuntautunut maa. Me uskomme vapaaseen, reiluun ja tasapuoliseen kauppaan ja vastavuoroisuuteen keskinäisiin etuihin. Se on hyvin tärkeää, kun luodaan työpaikkoja ja kasvattaa taloutta EU-ssa. Me tuemme vastuullista kauppaa ja investointistrategiaa Euroopan unionin laatimaa ja yhdessä jäsenvaltioiden komission ja parlamentin kanssa puheenjohtajavaltio haluaa edesauttaa siinä, että saavutetaan todellisia hyötyjä kansalaisille. Haluaisin vielä painottaa avoimuutta ja eh, tiedon saatavuutta, eh, tehokasta yhteistyötä kaikkien toimielinten välillä. Ja eh, nyt miettisin hiukan päähaasteita, joita on kauppapolitiikan alalla ja mitkä ovat painopistealueet Slovakian puheenjohtajakauden aikana. Kun vielä päätökseen hyväksyntämenettelyt ja valmistelut, kun allekirjoitetaan EUn ja Kanadan välinen kattava talous- ja kauppasopimus SETA ja neuvotellaan transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta Yhdysvaltain kanssa – nyt kun katsotaan, miten kriittistä tilannetta eletään äh, terästeollisuudessa, äh, halutaan säilyttää tasapuolinen äh, kilpailuympäristö. Ja tärkeää on myös EUn lainsäädäntöpuitteiden nykyaikaistaminen. Puheenjohtajavaltio on rekisteröinyt äskettäiset päätöslauselmat Euroopan parlamentilta. Ja puheenjohtajavaltio tosiaankin Mm, on huomattu, että meitä on kritisoitu neuvostossa siitä, että meillä ei ole riittävästi poliittista tahtoa. Nyt kun halutaan nykyaikaistaa kaupan suojamekanismit, ne ovat, ja halutaan myös myöntää markkinatalousasema Kiinalle. Nämä ovat hyvin merkittäviä haasteita. Meillä on myös monenvälisellä, monenvälisellä tasolla paljon työtä me aiomme jatkaa tukeamme VTOlle. Olemme sitä mieltä, että se takaa hyvin avoimen ja ennakoitavan monenvälisen kauppajärjestelmän. Slovakia on puheenjohtajavaltiona eh, hyvin eh, luotettava, rakentava kumppani Euroopan komissiolle silloin, kun täytäntöön pannaan EUn kauppa- ja investointistrategiaa ja jatketaan eri neuvotteluprosesseja, joissa olemme mukana kahdenvälisellä, monenvälisellä tasolla myöskin. Me haluaisimme miettiä ja sopeutua myös äskettäistä tilannetta yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä hetkellä on edelleen epävarmuuksia ajatellen sitä, miten nämä asiat kehittyvät seuraavana päivinä ja kuukausina, mutta ennen kuin artikla 50 Euroopan unionin toimintasopimuksesta käynnistetään. Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen Euroopan unionin tasoltaan jäsen. Meidän täytyy katsoa myös, mikä on kauppakumppaneiden asemoituminen. Ja jos yksi Euroopan unionin suurimmista talouksista ei ole enää mukana kuviossa, pitää asioita sopeuttaa. Nyt painottaisin vielä puheenjohtajavaltiomme painopistealueita. Ähm, Setan allekirjoitus, eli äh, mm, talous- ja kauppasopimuksen allekirjoittaminen Kanadan kanssa, se on äh, meidän äh, painopistealueitamme. Se on tärkeää, jos haluamme saada aikaan kasvua ja työpaikkoja. Ja näin meidän täytyy katsoa, mitä hyötyjä sillä on tarjottavanaan. Nyt komissio on antanut neuvostolle ja Euroopan parlamentille omat ehdotuksensa ajatellen allekirjoittamista väliaikainen, väliaikais soveltamista ja päätöksen viemistä. Me olemme aloittaneet neuvostossa jo allekirjoitusmenettelyt tai valmistelut sitä varten. Komissio on esitellyt tämän asiakirjan neuvostolle ja tällä tavoin se tästä tulee asia, joka ratifioidaan ei ainoastaan parlamentissa, mutta myös kansallisissa parlamenteissa. Ja nyt täytyy viedä neuvoston vielä päätökseen äh, allekirjoitukset ähm, kaikilla tai äh, sopimusmuodot kaikilla EU-kielillä. Sitten kun on allekirjoitettu ähm, Euroopan parlamenttia, pyydetään tietenkin antamaan hyväksyntänsä. Ja kyseessä ovat myös uudet mallit äh, riidanratkaisumekanismeissa, kun sovitaan näin tärkeän kumppanin kanssa sopimus, silloin meillä on hyvin olennaista, että saadaan tosiaankin toimivat investointisuojat ja riidanratkaisumenettelyt kuntoon neuvoston tekemässä töitä myös ajatellen väliaikaista soveltamista, ja se on hyvin olennainen kysymys, kun katsotaan meidän uskottavuuttamme eh, Kanadan kanssa. Eh, investointisäännökset mukaan lukien uusi investointituomioistuinjärjestelmä, eh, niitä ei sovelleta väliaikaisesti. Sitten TTIP-kysymys. Kummallakin puolella Atlantia me olemme edelleen sitoutuneita siihen, että saadaan nämä asiat sopimukseen tämän vuoden loppuun menneeksi, mutta edelleen pitää tehdä paljon työtä, vaikka edistystä on ollut. Nykyinen neuvottelukierros on olennainen äh, hankkeen menestymisen kannalta. Ähm, nyt on tärkeää edetä nopeasti, mutta edelleen pyrimme korkealaatuiseen äh, lopputulokseen äh, kaikissa kolmessa neuvotteluosiossa. Me emme lähde mihinkään alemmatasoiseen sopimukseen ainoastaan sen tähden, että sopimus saadaan aikaan. Mikään kevyt versio T-tipistä ei ole vaihtoehto. Me tuemme kunnianhimoista tasapainoista sopimusta, joka voidaan hyväksyä ja josta on hyötyä EUlle ja sen jäsenvaltioille kaikilla neuvottelualueilla, eli markkinoiden tavaroiden pääsy markkinoille myös koskien palveluita, julkiset hankinnat, sääntelyyhteistyö ja muut kuin tullitariffi ja toimenpiteet ja säännöt. Mm, kyse on myös audiovisuaalisesta alasta, sosiaalista terveydestä, koulutuksista. Ja näillä aloillahan ei lähdetä vapauttamaan – järjestelmiä. Ähm, mitä tulee sitten investointisuojaan, EU haluaa uutta järjestelmää, jossa on äh, tosiaankin mm, mahdollisuus vedota tuomioistuimeen. Parantunut ähm, Euroopan ja kansallisten parlamenttien jäsenten pääsy ähm, TTIP-neuvotteluasiakirjoihin on edesauttanut siinä, että on parempi mahdollisuus harjoittaa demokraattista valvontaa TTIP-neuvotteluissa. Siitä huolimatta äskettäiset TTIP-asiakirjojen vuodot eivät palvele kenenkään etua. Ne hankaloittavat EU-neuvotteluasemaa ja vaarantavat meidän uskottavuuttamme. Ja varmasti vaarantavat myös avoimuutta ja asiakirjojen saatavuutta. Vapaa kauppasopimus Japanin kanssa tähän mennessä on edistytty EUn ja Japanin välisissä kauppaneuvotteluissa, mutta valitettavan hitaasti. Siitä huolimatta kumpikin osapuoli on päättäväinen siinä, että saadaan neuvottelut päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä, niin kuin vahvistettiin pääministeri Aben suulla G7-kokouksen yhteydessä äh, toukokuussa. Tähän äh, tarvitaan hyvin äh, vahvaa poliittista tahtoa, varsinkin Japanin osapuolelta, jota puututaan hankalimpiin avoinna oleviin kysymyksiin. Tavoitteena tulevina kuukausina puheenjohtajavaltion kauden aikana on kaventaa nykyisiä kuiluja, joita on vielä, jotta saadaan neuvottelut päätökseen te, setan TTIPin Japanin lisäksi on meneillään neuvotteluita muiden kauppakumppaneiden kanssa ja puutun niistä viimeisimpiin. Mercosur, me kiinnitämme merkittävästi huomiota siihen, että saadaan aikaan kunnianhimoinen kattava sopimus Mercosurin kanssa ja se äh, tukee äh, EUn äh, etuja myös Äh, tässä äh, toimitaan äh, tavaroiden, julkisten hankinnan, palveluiden alalla. Ja niin kuin tiedätte, useat jäsenvaltiot ovat tyytymättömiä siihen, että otetaan mukaan kiintiöitä ajatellen tiettyjä maataloustuotteita EUn tavaratarjonnassa tässä vaiheessa. Loppujen lopuksi kaikista hankalimmat tuotteet naudanliha ja etanoli jätettiin ulkopuolelle. Me olemme hyvin tietoisia siitä, että tällä hetkellä EU:ssa on mm, ongelmia maatalousalalla ja olemme tyytyväisiä komission päätökseen, että suorittaa selvitys, selvitys myös eu kauppasopimusten vaikutuksista me olemme kaikki sitä mieltä, että Ecuadorin liittyminen EU-Kolumbia-Peru kauppasopimukseen ja siinäkin tarvittavat allekirjoitukset ovat hyvin tärkeä kysymys kaudellamme. Nyt on mennyt melkein kaksi vuotta siihen, että päästään tähän neuvotteluvaiheeseen Ecuadorin kanssa. Neuvosto tekee kaikkensa, jotta päästään allekirjoittamaan asiakirja marraskuussa. Ecuador, samoin kuin Kolumbia ja Peru, niiden täytyy myös olla valmiina, jotta ei tule lisäviivytyksiä. Me luotamme, että Euroopan parlamentti ähm, on omassa osassaan silloin, kun halutaan viedä tämä prosessi ajoissa päätökseen, niin että Ecuador saa tarvitsemansa tuen, kun se on hankalassa tilanteessa tällä hetkellä. Slovakian mm, tasavalta on tyytyväinen siihen, että aloitetaan neuvottelut Meksikon kanssa melko lyhyessä ajassa. Me odotamme, että ensimmäinen neuvottelukierros pidetään syyskuussa, lokakuussa tänä vuonna. Kattava uudistus EUn ja Meksikon välisessä sopimuksessa. Siinä heijastellaan äh, hyvin EUn kauppasuhteita Meksikoon. Ja nyt sitten äh, tietyt lainsäädäntökysymykset, joista keskustellaan puheenjohtajakaudellamme. Kiinan markkinatalousasema, äh, kysymys siitä, että annetaanko Kiinalle markkinatalousasema, on yksi ennennäkemättömän tärkeitä asioita, joita EUlla on käsiteltävänä. Sillä on paljon ja laajalti vaikutuksia. Se ei vaikuta ainoastaan EUn kauppaan ja työpaikkoihin ja kasvuun. Tietenkin EU täytyy noudattaa myös omia velvoitteitaan VTOn sääntöjen mukaisesti ja täytyy ottaa huomioon myös EUn tuottajien huolet samalla kun tunnustetaan Kiinan asema. Komission ehdotuksen, ehdotus on annettu, neuvosto ei ole vielä ottanut kantaa, myönnetäänkö eh, markkinatalousasema Kiinalle, eh, eikä mitään eh, ehtoja tai ehm, liennytystoimia, jotka saattaisivat liittyä tähän päätökseen. Niinpä me, niinpä me odotamme vielä komission ehdotusta ja olemme valmiit toimimaan Euroopan parlamentin ja komission kanssa yhteistyössä. Tietenkin tarkastelemme kaikkia mahdollisia vaikutuksia, eh, olipa päätös mikä tahansa. Siitä syystä neuvosto on tyytyväinen komission valmistelutyöhön ja varsinkin eri osapuolten sidosryhmien kuulemiseen ja täyteen vaikutusten arviointiin. Mitä tulee nykyisen kriisi joka meillä on terässä teollisuudessa. Nyt on aloitettu keskustelut ajatellen kaupan suojatoimia. Ja tämä onkin hyvä hetki miettiä sitä, miten parannamme nykyisiä kaupan suojatoimiamme, jotta voidaan puuttua hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin ja kilpailun vääristymiin ja voidaan taata EUn yrityksille tasavertaiset toimintamahdollisuudet. 13. toukokuuta neuvoston kokouksessa kauppaministereillä oli hyvin hyödyllinen keskustelu ajatellen siitä, miten voidaan toimia tehokkaammin polkumyynnin vastaisia toimia torjuttaessa ja niin, että muutetaan järjestelmiä, menetelmiä, joilla lasketaan nämä voittomarginaalit. Edelleenkin on tiettyjä jakolinjoja kuitenkin, varsinkin siinä, miten sovelletaan vähemmän tullin sääntöä. Työmme jatkuu teknisellä tasolla mutta nyt on kuitenkin äh, vielä liian aikaista sanoa äh, mitään näistä ajatuksista, äh, ovatko ne sitten hyväksyttäviä jäsenvaltioille. Puheenjohtajavaltio tekee kaikkeensa, jotta voimme saada aikaan kompromissin neuvostossa, jotta pääsemme kiinteän yhteistyöhön ja vuoropuhelun parlamentin kanssa mahdollisimman nopeasti. Sitten mm, meidän täytyy puuttua myös julkisiin hankintoihin tähän kysymykseen kansainvälisellä tasolla, eli IPI, ehdotus on taloudellisesti tasapainossa. Se ei lisää hallinnollista taakkaa, byrokratiaa eikä se väärennä kilpailu, kilpailua EUn sisämarkkinoilla eikä aiheuta mitään kielteisiä vaikutuksia myöskään kolmansiin maihin suhteessa, mutta nyt on sanottava, että neuvottelutilanne on neuvostossa hyvin hankala ja on edelleenkin eriäviä näkemyksiä. Sitten VTO, nyt on keskitytty kahdenvälisiin alueellisiin sopimuksiin, mutta pitää muistaa myös, että paljon on työtä tehtävänä vielä monin, monenvälisellä tasolla. Me jatkamme edelleen tukeamme VTOlle ja meidän mielestämme se on hyvä tae siihen, että saadaan avointa ja ennustettavaa monivälistä kauppaa aikaiseksi. On tulossa myös 10. ministerikonferenssi, Nairobin jälkeinen työohjelma sekä monenväliset kauppa- ja palvelukauppasopimukset TISA ja ympäristö hyödykesopimus EGA. Hyvä puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. Haluaisin vielä painottaa, miten tärkeää on saatavuus ja avoimuus ja riittävä yhteistyö kaikkien toimielinten välillä – Meillä on kovat panokset, mutta haluan vielä toistaa sitä, että me haluamme olla aktiivinen, vastuullinen ja tehokas puheenjohtajavaltio Euroopan unionin neuvostolle. Meillä on realistiset tavoitteet. Kiitoksia ja kovasti odotan kysymyksiänne. Kiitos. Minister, thanks a lot for this. Kiitoksia ministeri tästä kattavasta prioriteettien esittelystä. Nyt annan puheenvuoroja poliittisten ryhmien jäsenille ensin ja sitten kuulemme muita jäseniä. Meillä on nyt puoli tuntia aikaa ja meidän pitäisi jättää ministerille aikaa myös vastata kysymyksiin. Joten ehdotan, että kukin puhuja saa käyttää kaksi minuuttia. Ensin EPP, kansanpuolue, Winkler aloittaa. Very much, uh, chairman and, uh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, arvoisa ministeri. Kiitos puheenvuorostanne. Se todellakin oli kattava katsaus siihen, mitä tehdään. En tiedä, riittääkö puoli vuotta kaiken tämän toteuttamiseen. Tarvittaisiin lisäaikaakin. Mutta onneksi olkoon kuitenkin tästä lähestymistavasta. Olette lähteneet, lähteneet liikkeelle SETA-sopimuksesta. Minäkin keskittyisin siihen kansanpuolueelle tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Nyt meillä on niin sanottu vanha maailma ja uusi maailma ja kauppa, jota, sopimus, jota ratifioidaan kansallisissa parlamenteissa. Neuvottelut ovat kestäneet monta vuotta. Meillä on myös teollisuuden odotukset, yritysten odotukset, mukaan luettuna pk-yritysten odotukset molemmin puolin, molemmien kumppaneiden osalta. Euroopan unionissa ja Kanadassa. SETA voi tarjota taloudelle uutta potkua, työpaikat voivat lisääntyä ja ihannetilanteessa EU-Kanada huippukokouksessa allekirjoittaminen tapahtuisi. Kuitenkin väliaikainenkin täytäntöönpano on oleellisen tärkeää. Teidän täytyy ministerineuvostossa taistella tämän hyväksi en tiedä onko nyt sitten 97,6 vai montako prosenttia on tämä äh, vaihe, hyväksymisvaihe, mutta me tarvitsemme todellakin tätä tilapäistä täytäntöönpanoa. Te mainitsitte myös uskottavuuden ja Euroopan unionin äh, kannan aiheeseen. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe yritysten ja talouden kannalta. Tämä olisi EPPn pääviesti. Kiinan markkinatalousasema on totta kai kiperä kysymys. Eilen kuulimme huippukokouksesta komission puheenjohtajan kannanoton. Hän totesi aivan selvästi, että markkinatalousasema ja ylikapasiteettikysymys Kiinassa, nämä kaksi kysymystä liittyvät toinen toisiinsa. Niitä täytyy pohtia. Totta kai täytyy ensin odottaa komission kannanottoa. Ja vielä aivan lyhyesti täsmällisemmistä kysymyksistä. Ensinnäkin konfliktimineraalikysymys on hyvin tärkeä. Meillä on Troikan lähestymistapa, puheenjohtaja valtioiden tekemä työ, muun muassa Alankomaiden tekemä työ, eli jatkakaa tätä rataa. Kiitos. Kiitos. Sitten teistä Imma Rodriguez. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra ministeri siitä, että tulitte tänne. Haluaisin lisää konkreettia muutamaan kysymykseen. Ensinnäkin avoimuus. Se on keskeisen tärkeää tälle parlamentille. Haluaisin kuulla, mit, mitä, miten arvioitte julkisuuden osuutta kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Esimerkiksi Tunisian kanssa solmittavasta sopimuksesta emme vielä tiedä mandaatista juuri mitään. Sitten TISA, palvelukauppasopimus, parlamentti hyvin laajalla enemmistöllä äänesti päätöslausuman puolesta, mutta meidän kantamme on hyvin erilainen kuin komissiolla. Miten te suhtaudutte tähän? Tiedämme, että, tiedätte, että kaikki kansainväliset sopimukset, kauppasopimukset pitää hyväksyä tässä parlamentissa ja meidän suosituksemme pitäisi ottaa huomioon. Sitten Merkosur, haluaisimme kuulla mitä mieltä olette siitä, että investointikappaletta ei ole otettu mukaan? Ehkäpä tähän on jokin syy, mutta tällä hetkellä tämä ei tunnu järkevältä tavalta. Ja olemmeko valmiita laajentamaan mandaatia niin, että tällainen investointiluku otetaan mukaan? Jos katsotaan sitten Euroopan unionin suhteita latinalaiseen Amerikkaan, yllätyin kovasti, kun huomasin, että Chile ei ole mainittu. Chile on todella voimakkaasti lähtenyt uudistusten tielle. Mogherini ja Malmström ovat ajaneet asiaa, mutta te ette puhunut tästä lainkaan alustuksessa. Ja haluaisin kuulla, mikä puheenjohtajakautenne kanta on tässä aiheessa. Kiitos. Seuraavaksi Zahradil ECR-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua tsekin kieltä. Kun olemme naapureita, olen niin tyytyväinen, että Keski-Eurooppaan on vihdoin saatu puheenjohtajavaltio. Ja eh, meillä on 70 vuotta yhteistä historiaa teidän kanssanne. Eh, tässä eh, alustuksessa oikeastaan kuulin kaiken, mitä eh, halusinkin kuulla, ja se vahvisti sen, mitä odotinkin, että Slovakia on avoin vienti suuntautunut talous. Ministeri kattoi omassa alustuksessaan jo kahdenväliset, monenväliset sopimukset, myös kaikki meneillään olevat neuvottelut, ja hän suhtautuu asiaan hyvin ammattimaisesti Tietenkin mukava oli kuulla myös johtopäätöksissä näistä hankalista monimutkaisista suhteista ja tarkoitan tällä markkinatalousasemaa Kiinalle. Meidän täytyy pysyä kansainvälisissä sitoumuksissamme, mutta meidän täytyy kuitenkin suojata omaa kotimaista tuotantoamme, varsinkin tietyillä aloilla, varsinkin terästeollisuudessa ja raskas, raskaassa teollisuudessa kaiken kaikkiaan. Olin tyytyväinen, kun sai kuulla teiltäkin tämän. Minulla ei ole oikeastaan kommentoita vaikka kysymystäkään, mutta olen tyytyväinen ähm, Slovakian äh, puheenjohtajakauden suunnitelmiin. Toivotan teille menestystä ja toivottavasti voitte pitäytyä näissä tavoitteissanne, joita olette asettaneet. Tämä valiokunta suhtautuu aina myönteisesti eh, ja tukee teitä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos ja nyt ALDE-ryhmästä Marije Schake. Kiitos ministeri alustuksesta. Pahoittelen, että olin hieman myöhässä paikalle. Kenties olette kuulleet, että osa kaupungista on nyt ikään kuin jumissa, koska TTIP-neuvotteluja mielenosoittajat vastustavat. Nyt iskulausena on TTIP Game Over. Jotkut ajattelevat, että tämä olisi vain ikään kuin peliä. Haluaisin kysyä ministeriltä, mikä on teidän arvionne siitä, mistä tässä on kyse? Te luonnostelitte hyvin kunnianhimoisen kaupan alan agendan, ja yksi keskeisistä kysymyksistä on se, mitä tapahtuu Kanadan ja EUn väliselle kauppasopimukselle. Haluaisin kysyä, mitkä teidän mielestänne ovat seuraukset, jos tämä ratifiointiprosessi epäonnistuu? Haluaisin myös pyytää lisätietoja, ähm, miten näette SETA-sopimuksen tilapäisen soveltamisen tulevaisuuden. Ymmärsin kommenteistanne, että vastustatte tätä investointiosuutta. Onko tämä neuvoston kanta? vai onko tämä teidän henkilökohtaisen, henkilökohtainen kanta tai oikeastaan hallituksen kanta? No, sitten hieman siitä, miten neuvosto näyttäisi tulkitsevan sopimuksia. Viime viikolla komissio vetäytyi oikeastaan poliittisista syistä oman oikeusyksikkönsä kannasta tämän SETA-sopimuksen osalta. Niin kuin tiedätte, neuvosto ja ministerit eivät tarvitse komissiota silloin, kun kansallisen parlamentin halutaan äänestävän niin, että parlamentti on mukana keskustelussa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun ajattelemme kauppasopimuksia ja mistä niissä on kyse eri alueista, kunnista, kansalaisista, eri kaupan aloista, kansalaisyhteiskunnasta, kaikista niistä, joilla on osuus näissä sopimuksissa. SETA on aika moisen kriittinen ikään kuin testitapaus. Nyt tämä iskulause kuuluu siis SETA uh, Game Over. Minkälaiset seuraukset tällä on totta kai EUlle, mutta myös sisämarkkinoille silloin, kun kyse on kansainvälisestä kilpailusta? Sitten kommenttinen avoimuudesta. Mistä syystä neuvosto ei julkaise kauppaneuvottelujen mandaatteja? esimerkiksi Tunisian tapauksessa. Parlamentti on halunnut avoimuutta, se on sitä vaatinut kansalaisten edun nimissä toistuvasti, ja usein neuvosto vastustaa sitä, että mandaatit julkaistaisiin. Kiitos. Kiitos. Nyt Gue. Ryhmän puolesta Helmut Scholz. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri tästä kattavasta ohjelmasta, josta kuulimme teiltä. Tässä on paljon yhteistä komission kauppastrategian Trade for All, kauppaa kaikille kanssa. Ja toimimme tässä samalla tavalla kuin Alankomaiden puheenjohtajakaudella ja todennäköisesti myös seuraavalla puheenjohtajakaudella, eli kattavalla lähestymistavalla. Jatkan SETA-kysymyksessä siitä, mihin edelliset puhujat jäivät. Tästä haluaisin kuulla hieman lisää. Miten neuvosto arvioi tätä uutta ICS- ja ISDS-järjestelmän kehittämistä? Onko neuvostossa tähän liittyen yhtenäinen kanta? Ja mitä neuvoston kanta merkitsee sitten tämän menettelyn nivouttamista kaikkiin muihin kauppaneuvotteluihin kolmansien maiden kanssa? Tämä minua kiinnostaisi. Ja sitten toiseksi haluaisin kuulla siitä, miten neuvosto arvioi kumppanuuden Euroopan parlamenttiin. Onko Euroopan parlamentti merkittävä kumppani päättä neuvostolle? Siis parlamentti on vaatinut kaupan suojakeinojen uudistamista – varsin pontevasti. Pitää luoda myös omille jäsenvaltioille kapasiteettia uudistaa omia järjestelmiään. Niin ja haluaisin kuulla teidän maanne näkökulmasta tästä kysymyksestä. Meillä on ylituotantoa, tämä mainittiin, kun puhuttiin Kiinan markkinatalousasemasta. Miten ylikapasiteetin kanssa pitää toimia, jotta kauppasuhteissa ja taloussuhteissa voimme Kiinan kanssa toimia oikealla tavalla, eikä synny vain sirpaleita. Onko toivottavasti tilanne ei ole sellainen, että tunnelin päässä ei ole lainkaan valoa. Ja sitten vielä lopuksi vielä parlamentista. Sanoitte, että marraskuussa neuvostolta saadaan kanta Ecuadorin kannasta liittyen Kolumbian ja muihin ja niiden kanssa solmittavan sopimuksen. Mielestäni tämä tulee liian myöhään. Parlamentti joutuu näin toimimaan suuressa kiireessä ja tämä ei ole demokraattisesti valitun parlamentin etujen mukaista. Kiitos sitten Jado Vihreistä. No. Kiitos, herra ministeri. Te ilmoititte SETA-sopimuksesta ja siitä, että investointiosuus, joka on kiistanalaisin, kun ajatellaan kiistanratkaisua valtioiden ja sijoittajien välillä, ei olisi osa tilapäistä täytäntöönpanoa, jos neuvosto ja parlamentti tätä hanketta tukisivat. Tämä tarkoittaa sitä, että Haluaisin tietää ensinnäkin, onko tässä yksimielinen kanta neuvostossa ja ajatus siitä, että tämä investointiosuus ja kiistaratkaisu menettely olisi kansallisen toimivaltuuteen kuuluva asia. Tämä ei ole komission kanta. Komissio on toistanut usean otteeseen, että se on oikeudellisesti ottanut, omaksunut vahvan kannan. Kyse on eurooppalaisesta toimivaltuudesta ja poliittisesti eh, jäsenvaltiota miellyttääkseen se on hyväksynyt sen, että kyseessä on jaettu toimivaltuus. Nyt meidän tulisi tietää, mikä tässä on todellinen tilanne toimivaltuuksien osalta. Käynnistämmekö me ratifiointiprosessin setasta tietämättä, mikä on tuomioistuimen kanta äh, Singaporen sopimuksesta. Tässä on juridinen epäselvyys, joka on aika lailla hämmästyttävä tilanne. Tämä ensimmäisenä seikkana. Ja toiseksi Hyvä, että kyseessä on tällainen sekasopimus. En pidä siitä, että politiikka, Euroopan politiikkaa uudelleen kansallistetaan, mutta kun kyse on vapakauppasopimuksesta ja epäselvyys on näin suurta ja globalisaation vaikutukset ovat sellaisia, että kansallisten parlamenttien käymät keskustelut ovat aivan oleellisia. Kun todetaan kansallisille parlamenteille, että te osallistutte kyllä tähän ratifiointiin ja joka tapauksessa sitten sopimusta täytäntöön pannaan komission mukaan täysin ja neuvoston mukaan osittain ennen ratifiointia, niin tämä menettely on aika lailla hämmästyttävä. Eli te toteatte, että no, teillä on toimivaltuus, mutta prosessi on sellainen, että teidän toimivaltuutenne ikään kuin poistetaan tai vaarannetaan. Niin, minä lopetan. Eli tämä, tämä ongelma tähän liittyy. No sitten Brexit-kysymykseen. Hyvä uutinen on se, että mistä Bean ei ole tässä diplomatia, diplomaattien johdossa. Äh, yhdistynyt kuningaskunta sitten käyttää tätä artiklaa 50, käynnistää sen menettelyn. Nyt kun ajatellaan setasopimuksen lihakiintiöitä, niin miten sitten lihakiintiöitä hoidetaan, kun artikla 50 on otettu käyttöön, käynnistetty ja kun on kyse kaupan suojamekanismeista. Yhdistynyt kuningaskuntahan on taistellut kovasti nimenomaan tästä pienemmän tullin säännöstä. Aikooko yhdistynyt kuningaskunta edelleenkin estää meitä taistelemasta polkumyyntiä vastaan? Kiitos. Pian sulin puhuja luettelon ja kohta ministeri voi vastata. Robert. Äh, nun sind eigentlich die meisten niin, tässä suurin osa kysymyksistä on jo esitetty. Kiitoksia ministeri siitä, että tulitte paikalle ja kerroitte meille asiasta näin laajasti. Kauppapoliittinen agenda on hyvin täysi ja te suht suhtauduitte tähän neljän kuukauteen aika myönteisesti. No, osa tästä menee tietysti lomailuun, mutta toivotan teille todella onnea ja menestystä tälle ajalle. Haluaisin kuitenkin milläni kuulla kannastanne tai neuvoston kannasta. Siis riippumatta nyt siitä, mitä sanotte se sopimuksesta sanotte, että TTIP-asia pitää hoitaa. Ja sitten nämä muut sopimukset, niiden ratifiointi ja muu. Tämä on jaettu eri osiin. Tässä on hieman ristiriitaa. Ehkä voi sitten kertoa meille tarkemmin siitä, miten kuvittelette, että asiassa toimitaan tulevina viikkoina. Kiitos. Seuraavaksi Karoliine Heinz. Kiitos ministeri. Olen hieman huolissani, kun kuulen, että puhutaan siitä, että kun neuvostolla ei ole vielä kantaa Kiinan markkinatalousasemaan, että tässä halutaan odottaa komission ehdotusta nyt alkaa pikkuhiljaa olla aika toimia tässä. VTO-sopimushan raukeaa joulukuussa ja haluaisin kuulla konkreettisemmin, mitä mieltä olette asiasta, koska aika alkaa olla kortilla. Tässä on paljon pelissä. Jos Kiina saa tämän markkinatalousaseman, tämä vaikuttaa työpaikkoihin, tämä vaikuttaa koko talouteemme ja kauppaamme Euroopan unionissa – ja haluaisin saada teiltä konkreettisemman vastauksen teidän kannastanne. Last not least. Ja vielä tähän loppuun herra PK-yritys, herra Rybi. Kiitoksia kovasti. Totta kai kaupalla on keskeinen rooli juuri PK-yrityksille ja me Tietysti haluamme, että globalisaatio tapahtuu tietyissä puitteissa ja tarvitsemme turvallisuutta, vakautta pk-yrityksille. Ja siksi VTO-neuvottelut, CETA ja TTIP-sopimukset ja niistä neuvottelut ovat tärkeitä siltä osalta, että niissäkin pitää ottaa pk-yritykset huomioon. Meillä on 28 hallituksen neuvottelun mandaatti ja kysyisin, miten tämä mandaatti saatiin. Otettiinko kansalliset parlamentit mukaan menettelyyn? Ja miten parlamentin kanta näkyi mandaatin jaossa? Tiedämme, että SETA-mandaatti on täytetty Jäsenvaltioiden kaikki toiveet otettiin tässä huomioon ja meillä on sopimus. Tässä komissio on neuvotellut ja vielä tämä riidan ratkaisukysymys siihenkin Juncker vielä jälkikäteen puuttui ja tämä on nyt saatu hoidettua. Ja nyt jos Tämä on sekasopimus. Voisitteko määritellä, mikä osa lankeaa kansalliselle tasolle, mistä pitäisi äänestää kansallisesti ja mikä sitten on sitä, minkä pitäisi saada siunaus Euroopan parlamentilta. Tämä on meille tärkeää parlamenttia ympäröivät varsin röyhkeätkin lobbarit TTIPiä vastaan, jota ei ole vielä loppuun asti neuvoteltukaan. Monet kysymykset ovat avoinna ja sitä sopimus, se miten sitäkin on nyt hoidettu, ei oikein vasta odotuksiani. Kiitoksia. No niin, ministeri, nyt voitte vastata. Thank you. Chairman. Uh, kiitos puheenjohtaja. Jos sallitte, niin vastaisin kysymyksiin slovakian kielellä. Näin parlamentin jäsenet voivat kuunnella myös slovakian kieltä. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, kiitos kysymyksistä. Oikeastaan kysymykset kyllä tulivat käsitellyiksi jo niin SETA, TTIP, markkinatalousasema Kiinalle. Mainitsitte avoimuuden, Merkosurin. Nyt haluaisin palata joihinkin näistä kohdista, joita käsittelin jo puheenvuorossani. Valitettavasti en pysty vastaamaan aivan kaikkiin kysymyksiin. Voi olla, että jotkut jäävät sitten tyytymättömiksi, mutta yritän kuitenkin parhaani. Ensinnäkin SETA on poliittinen prioriteetti. Se on Euroopan unionin ikään kuin lippulaiva. Se on äärimmäisen tärkeä. Kyse on myös G7 maasta. Haluaisin todeta, että tämä sopimus on merkittävä osa, kun pyrimme uusiin työpaikkoihin ja kasvuun Euroopassa, aivan niin kuin edustaja Rudi sanoi. Sen takia todella allekirjoittaminen on tärkeää. Komissio teki parlamentille ehdotuksen. Ja meillä on myös ehdotus neuvoston päätökseksi sopimuksen viimeistelystä. Slovakia puheenjohtajavaltiona on käynnistänyt työskentelyn ehdotusten pohjalta ja tarkoitus on allekirjoittaa EU-Kanada huippukokouksessa lokakuussa tämä sopimus. Käsittelemme myös sopimuksen tilapäistä täytäntöönpanoa, joka on äärimmäisen tärkeää uskottavuutemme kannalta. Tällä hetkellä on hyvin vaikeaa tietää, mikä keskustelujen lopputulema sitten oikein on. Mitkä määräykset ovat ja mitä taas ei täytäntöön panna tilapäisesti. Sijoittajan suoja ja tämä kiistan ratkaisu tuomioistuin todennäköisesti ei ole osa tilapäistä täytäntöönpanoa. Useimmat jäsenvaltiot ovat tätä neuvostossa vaatineet. TTIPistä monet ovat esittäneet kysymyksiä, mukaan luettuna edustaja Skake. Molemmin puolin Atlantia on tahtoa saada aikaiseksi tasapainoinen sopimus vielä ennen vuoden loppua. Me olemme saaneet jo aikaiseksi tietyn määrän yhteisymmärrystä ja huomattavaa edistystä. Totta kai vielä on paljon työtä tehtävänä. Nyt käydään jo 14 neuvottelukierrosta – neuvottelut ovat äärimmäisen tärkeät. Katsotaan, onnistuuko tämä kierros ja jatkuvatko neuvottelut. Niin kuin jo totesin, me emme tue mitään kevyt versiota TTIP-sopimuksesta. Me haluaisimme sopimuksen, joka kattaa kaiken niin, että voimme lopuksi käteellä ja molemmat osapuolet ovat voittopuolella. Ei varmaankaan tässä tarvitse tehdä liikaa, liiaksi kompromisseja. Kauppaministereiden kokouksessa 22. ja 3. syyskuuta aiheesta keskustellaan. Silloin epävirallinen ministerikokous järjestetään Bratislavassa. Agendalla on mukana SETA, TTIP ja olettaisin, että myös Kiinan markkinatalousasema sieltä löytyy. Useita kysymyksiä esitettiin nimenomaisesti Kiinan markkinatalousasemasta. Edustaja Winkler, Sahraliel, siitä kysyi myös edustaja Heinz. Kahdestoista toukokuuta päätöslauselmassa, tai oikeastaan toisin sanottuna meillä ei edelleenkään ole komission ehdotusta – Neuvosto ei ole hyväksynyt kantaansa tai mitään asiakirjaa Kiinan markkinatalousasemasta. Edustaja Heinz, voitte toki kysyä, miten tämä voi olla mahdollista, mutta minä en voi tähän vastata. Minä olen ollut nyt viikon neuvoston puheenjohtajan tehtävässä, joten en voi tähän vastata rehellisesti sanottuna. Yhteistä kantaa Alankomaiden puheenjohtajakaudella ei ole tästä aikaan saatu. Trion käsitys ja sopimus on se, että komission tulisi tehdä ehdotus neuvostolle. Ja näin ei ole vielä tapahtunut, eli neuvostolla ei ole mitään mihin reagoida, jonka pohjalta toimia. Mutta katson kuitenkin, että kun kyse on Kiinan markkinatalousasemasta ja sen myöntämisestä Kiinalle, niin voi olla, että aihetta ei edes päätetä kauppaministeritasolla, vaan voipa olla, että aihe siirtyy syksyn huippukokoukseen. Kysehän ei ole pelkästään kaupasta, vaan kyse on sopimusten poliittisista aspekteista. Joku kysyi, miten Slovakia pystyy tätä prosessia ohjailemaan, luotsaamaan. Sanoisin, että me olemme sellainen jäsenvaltio, joka kokisi vahvat kielteiset vaikutukset, jos markkinatalousasema Kiinalle myönnettäisiin, koska meidän terästeollisuutemme on hyvin suuri työnantaja maassamme, yksi suurimmista työnantajista. Terästuonti Kiinasta kyllä koskisi oman teollisuutemme todella pahasti. Tämä ei kuitenkaan vaikuta meidän päätöksentekoomme neuvostossa. Puheenjohtajavaltiona meidän tulee toimia tasapainoisesti ja puolueettomasti. Monta kysymystä esitettiin neuvottelumandaateista. Neuvosto katsoo, että sopimusvelvoitteiden mukaisesti parlamenttia on informoitava jatkuvasti kaikista päätöksistä, joita neuvosto tekee, erityisesti kaupan alalla. Kun kyse on neuvottelumandaateista, niin usein ne sisältävät myös luottamuksellista tietoa. Neuvoston on paneuduttava jokaiseen yksittäiseen pyyntöön, jonka parlamentti esittää saadakseen salaista mm, luottamuksellista tietoa. Eli neuvosto tutkii jokaisen pyynnön tapauskohtaisesti. EU-Meksikosopimuksen päivitys on yksi tällainen sopimus, josta parlamentti haluaa tietoja ja on esittänyt siitä pyynnön. Minä ryhdyn toimiin, jotta voimme varmistaa sen, että neuvosto lähettää mahdollisimman pian oman kantansa aiheesta. Koreper eilen antoi komissiolle myöntymyksensä siitä, että neuvottelut käynnistetään Indonesian kauppasopimuksesta. Puheenjohtajavaltiona haluaisimme edistää nopeaa sopimukseen pääsyä, jotta neuvottelun mandaatti saadaan myös vapakauppasopimuksesta Tunisian kanssa. Kun ajatellaan neuvottelumandaatien julkaisua, niin näinhän neuvosto teki TTIPin, SETAN ja TISAN osalta neuvosto on edelleenkin sitä mieltä, että tietty luottamuksellisuus täytyy säilyttää näissä sopimuksissa, neuvotteluissa, jotta laadusta voidaan pitää kiinni. Ymmärrän, että, että kenties ole kovinkaan tyytyväisiä tähän tilanteeseen, mutta ne, jotka ovat tehneet työtä kaupan alalla, ammatillisesti, niin tiedätte varmasti, että silloinkin kun kyse on vaikkapa kiinteistön myynnistä, oman talon myynnistä, niin tietystä neuvotteluasemasta täytyy pitää kiinni, koska myyjä haluaa totta kai saada mahdollisimman hyvän hinnan, ei halua paljastaa äh, liikaa tietoja ostajan helpottamiseksi. Eli tässä täytyy muistaa kumppanit, jotka neuvotteluissa säilyttävät omat oman etulyöntiasemansa, eikä heti paljasta kaikkia kortteja. Syy sille, miksi tietyt tiedot pidetään luottamuksellisina, ajattelen tässä komissiota ja neuvosta, syy ei ole tietenkään se, että ettemmekö haluaisi teidän arvon parlamentaarikkojen eh, olevan ajan tasalla. Emme halua teitä pitää pimennossa, vaan kyse on tietyistä kaupan alan salaisuuksista, jotka halutaan pitää luottamuksellisena. Sitten kysymys Chilestä. Slovakia kannattaa sitä, että vuoden 2003 sopimus Chilen kanssa olisi päivitettävä, kunhan komissio tekee ehdotuksensa neuvottelumandaatista, niin neuvosto sitten toimii näin ei oleteta tapahtuvan ennen vuotta 2017, eli Slovakian puheenjohtajakaudella oletettavasti emme työstä mandaattia emmekä käynnistä neuvotteluja. Puheenjohtaja, yritin vastata suurimpaan osaan kysymyksistä. Kiitos. Minister, once again, thanks. Kiitoksia ministeri vielä kerran siitä, että tulitte tänne kokouksemme kertomaan puheenjohtajakautenne painopistealueesta. Tässä Pari kollegaa viittasi siihen, että teillä on varsin kunnianhimoinen ohjelma. Toivotamme teille onnea ja menestystä näinä haastavina aikoina. Brexitin lisäksi teillä on nämä kuumat perunat käsittelyssänne. Kaikkea hyvää. Kiitos. Good, dear colleagues, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, nyt siirrymme äänestyksiin. Ensinnäkin muistuttaisin siitä, että loppuäänestykset hoidetaan aina nimenhuutoäänestyksenä. Siihen tarvitaan tietysti äänestyskorttia. Ja pyytäisinkin teitä ottamaan äänestys. Korttinen nyt esille koeäänestystä varten. Aloitan koe koneäänestyksen nyt. Arvon kollegat, pyydän teitä äänestämään. päätän koeäänestyksen tähän. Nyt sitten ensimmäisen oikean äänestykseen. Olkaa hyvä. Pyydän anteeksi. Pyydän anteeksi, minulla ei vielä ole äänestyskorttia, eli tässä vaiheessa äänestän kättä nostamalla. Okei. Okay. Good. That... Selvä. No niin, nyt ensimmäiseen äänestykseen. Tässä on kyse kolmikantaneuvotteluiden tuloksesta. Tiettyjen tavaroiden kaupasta, voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöpanon ja kidutukseen. 24.5. pääsimme kolmikantaneuvotteluiden tulokseen ja nyt meillä on lopullinen teksti. Li- siis sen jälkeen kun olemme saaneet tässä oikeudesta neuvontaa, varmasti olette nähneet tekstin ja voineet todeta, että parlamentti sai tässä nyt valtavan menestyksen tässä lainsäädännön asiassa. Haluan todella lämpimästi ja voimakkaasti kiittää tässä esittelijämme Marice Schakea, joka johti neuvotteluita. Kiitoksia kovasti. Marice, haluatko sanoa tässä välissä vielä jotakin. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ei tässä ole paljonkaan lisättävää. Kiitän kollegoita hyvästä yhteistyöstä. Äänestetään vaan. Uh, so we can... Kiitos. Voimme siis siirtyä äänestämään. Vain yksi äänestys tässä on kyseessä. Tämä hoidetaan koneäänestyksenä ja äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hieno tulos. Hyväksytty. Poliittisille ryhmille vielä tästä äänestetään täysistunnossa syyskuussa. Ja työmme julkisuuden nimissä ehkä pitäisi pyytää keskustelua tästä aiheesta, jotta voimme esitellä asiaa laajemmin. Ähm, Kysyisin vielä niin, mitään, miten äänestit, äänestit puolesta vai vastaan? Tyhjää. Olkaa hyvä. Työjärjestyspuheenvuoro. Onko tässä vaiheessa vielä hakea, mahdollista hakea äänestyskortti? Aivan, vain tiedoksi. You can... Niin. Brysselissä ja Strasbourgissa voi hakea äänestyskorttinsa milloin tahansa. Kiitos. Kyllä, pyrin saamaan korttini tänne. Hyvä. Kohta 16 seuraavaksi. Talouskumppanuussopimus valtioiden SADC valtioiden välinen talouskumppanuussopimus Lambsdorff esittelijänä. Monet tarkistuksista ovat nyt turhia. mutta äänestämme tarkistuksesta kaksi. Äänet puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Nyt sitten koneäänestys, loppuäänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 10 vastaan ja yksi tyhjä hyväksytty. Lämpimät onnittelut herra Lambsdorffille. Sitten hieno mietintö ulkoisista ulkomaankauppaa koskevista tilastoista. Tämä tarina ei pääty koskaan. Tässä neuvosto on ollut aika joustamaton, mutta nyt meillä on yhteinen teksti, joka heistelee trilogin kantoja. Avan näistä tilastoista nyt äänestyksen. Und die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Teillä on nyt äänestyskorttinne. Tulos on 30 puolesta, kolme tyhjää, Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi kohta 18. EU ja Kiinan välinen sopimus Kroatiasta, sen laajentaminen. Ja avaan välittömästi äänestyksen. Und schließe die Abstimmung. Ja päätän äänestyksen. Tämäkin on hyväksytty laajalla enemmistöllä. Onnitteluni herra Winklerille. Kohta 19 seuraavaksi. GATT-sopimukseen tehtävä Kroatia koskeva lisäys. Tässäkin avaan välittömästi äänestyksen. Ja päätän äänestyksen. Tämäkin hyväksytty 31 puoltavalla äänellä. Kohta 20. Onnittelut herra Sälbä mitä Midigainille vielä tästä työstä. Kohta 20. AKT-maiden ja EUn suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen, kotonun sopimuksen raukeamisen jälkeen. Ensin tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 1. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8. Lisäyksenä kompromissin 1. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Täällä vaaditaan tarkistusta. Tarkistus 14. Äänestys alkaa ja päättyy. Tämä on hylätty. 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaanpa tämäkin. Tarkistus 15. Äänestys alkaa ja päättyy. Tämä on hyväksytty. Tarkistus 16 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 26. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31. Tähän kuuluu myös suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4a puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 57 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 59, toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää. No, ei tullut selväksi. Tarkistetaan. 66. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty laajalla enemmistöllä. Lämpimät onnittelut Pedrolle. Kohta 21 seuraavaksi. EUn Iranin strategia ydinsopimuksen jälkeen. Ensinnäkin kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjä. Näette selvän hylätty, mutta tarkistetaan tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 mahdollisena lisäyksenä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta, vastaan, tyhjä. Näyttää olevan hylätty, mutta tarkistakaamme tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 raukeaa. Seuraavaksi 45 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että tämä oli hyväksytty, mutta tarkistetaan nyt kuitenkin. Tarkistus 45 puolesta. Siis koneäänestyksenä. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Kuten sanottu, tämä on hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Aa, ah, se raukeakin, puheenjohtaja korjaa. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55, 54 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy ja tämäkin on hyväksytty suurella enemmistöllä. Lämpimät onnittelut. Nyt sitten viimeisen tämän päivän äänestykseen. Parlamentaarinen valvonta ja sitä koskeva kansalaisyhteiskunnan harjoittama seuranta. Kyseessä EUn ja Sadakin talouskumppanuussopimus. Suullinen kysymys komissiolle. Avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Tämäkin on selvästi hyväksytty. Äänestykset saatiinkin hoidettua puolessa tunnissa. Thank you.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 Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. No niin, arvon kollegat. Näyttää siltä, että jotkut kollegat haluavat poistua salista. Mutta pyydän teitä tekemään tämän sitten äänettä. Nyt Seuraavana kohta 23, seurantaryhmien toiminta. Seurantaryhmien toiminta on aika hedelmällistä, näin voimme seurata neuvotteluita läheltä. Viime kuukausina seurantaryhmät ovat toimineet hyvin aktiivisesti. Seurantaryhmien kokouksia järjestettiin 17 ja tämä osoittaa, kuinka aktiivisia ne todella olivatkaan. Tässä katsottiin Yhdysvaltojen TTIP-sopimusta. Tämän osalta järjestettiin neljä kokousta 19.4. Vara pääneuvottelijan kanssa, Kiin Rubenin kanssa – 13 kierros oli kyseessä sitten kolmas viidettä Ignacion kanssa. Sitten 29.6. tutkimus vakaupan seurauksista investointeihin. Tämä oli todella mielenkiintoista. Ja valmistelimme tietysti 14 kierrosta 13 kuudetta kokoontuneessa seurantaryhmän kokouksessa ja tällainen ryhmä kokoontuu käsittelemään 14 kierroksen tuloksia välittömästi kesätauon jälkeen. Seuraamme siis tiivisti neuvotteluita ja seuranta jatkuu 14. kierroksessa. Keski-Amerikka ja Kuuba. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä oli mm, Kuuban äh, lähettilään kanssa äh, tapaaminen ja siellä oli myös kauppapääosasto mukana. Äh, valitettavasti ulkosuhdehallinnon edustaja ei päässyt, mutta oli hyvä syy. Olisi kuitenkin ollut mielenkiintoista, koska meillä oli poliittinen vuoropuhelu käsittelyssä. Ja sitten 1996 niin yhteinen kanta lähtökohtana tietenkin läheinen yhteistyö kauppakysymyksissä ja integrointi maailmantalouteen. Kuubassa on tavoitteena, mutta ei vapaakauppa sopimus nyt tai edes tulevaisuudessa. Tämä oli hyvin selkeä viesti. Kauppapääosasto valmistelee tilannetta tässä vuoropuhelu- ja yhteistyösopimuksessa. Mielenkiintoista on se, että Kuuba ei voi hyötyä enää GSP-asemasta ja on kehitystä tietyillä talouden aloilla, esimerkiksi itsenäiset ammatinharjoittajat. 57 prosenttia elintarviketuotannosta perustuu ähm, noin 28 prosenttiin ähm, omistajuudesta. Tämä olisi mielenkiintoista tietää, mitä tämä äh, kehitys tarkoittaa muillakin aloilla. Mitä tulee sitten tilanteeseen PDCAssa? Meillä on 18 kahdenvälistä sopimusta jäsenvaltioiden ja Kuuban välillä. Viime kierroksella tämä uusi sopimus saatiin päätökseen. Vielä se ei ole julkinen ja mahdollisesti viedään päätökseen tämän vuoden lopulla, ensi vuoden alussa ja sitten meillä on tavanomainen venettely ratifiointeineen ja keskusteltiin myös mahdollisesta väliaikaisesta soveltamisesta. Tietenkin Kuuba toimi nopeammin kuin Eurooppa tässä tapauksessa, mutta tässä on haaste myös se, että ei puhuta ainoastaan TTIPistä ja setasta. Meillä oli myös Keski-Amerikan maiden kanssa tapaaminen ja he kannustivat siihen, että puuttuisimme neuvoston tasolla, äh, lähtisivät äh, nopeampaan ratifiointiprosessiin. Äh, on häpeällistä, että me tarvitsemme yli kaksi vuotta tällaisten sopimusten ratifiointiin, vaikka sisällöstä olisi yksimielisyys. Eihän sille ole mitään perusteluja. Tietenkin tässä on nämä kolme osiota, poliittinen dialogi, yhteistyö ja kauppa. Yhteistyö tässä sopimuksessa. Se ei ole mikään vapakauppasopimus. Tässä viitataan paljon VTOn päätavoitteisiin, pääyhteistyöt, alueet, äh, tulliyhteistyössä sanitaaritoimet ja vastaavat. Samoin halutaan ennakoitava ympäristöinvestoinneille ja aika mielenkiintoinen lähtökohta. Tietenkin tästä tulee vielä pitkä tie. Kiitoksia. Thanks a lot. A... Kyllä. Pitkä tie Tipperaryin, kuten sanotaan. Sitten 26.4. SADAK, seurantaryhmä, SADAK, talouskumppanuussopimuksesta keskusteltiin Sanagalinan kanssa juuri ja hyväksyimme tämän hyväksymismenettelyssä. Sitten kolmas viidettä Japani, kuten Slovakian ministeri juuri sanoi. Neuvottelut sujuvat hitaanpuoleisesti, koska Japanissa pidettiin ylähuoneen vaalit, muistaakseni viime viikolla tai sitä edeltäneellä viikolla. Toivottavasti nyt niihin saadaan uutta potkua. Sitten ympäristöhyödyk liikkeiden seurantaryhmä oli 27.4. 14. kierroksen jälkeen sidosryhmiä ja teollisuuden edustajia on mukana. Esimerkiksi polkupyörä teollisuus. Se on hyvä teollisuuden ala. Tässä nyt sopimus on hyvällä mallilla. Maghreb 24.5. Oli aika lupavaa kuulla ensimmäisen kierroksen tuloksista EU-Tunisia neuvotteluista. Ja olen kovin vakuuttunut siitä, että tämä on tärkeä ase. Voimme varmasti tukea Tunisian kehitystä. TISA, kaksi seurantaryhmää 21.6. ja 21.5. ja 36. 17 ja 18 neuvottelukerroksen jälkeen. Muistan, nyt että viimeisessä kokouksessamme keskustelimme esittelijän ja Redingin välillä TISA-neuvotteluiden tilanteesta. Eteläinen Aasia 30.5. kokoontui seurantaryhmä ja tuolloin keskityttiin erityisesti työoikeuksiin, ILO, sidosryhmät liiketoiminnasta olivat mukana. Ja katsomme tässä erityisesti Bangladeshin kestävyys sopimusta. Tähän liittyy sopimus, jota olemme komissiolta odottaneet aika pitkään. Valmistelut jatkuvat ja jatkuvat. DSP Plus järjestelmä myös Sri Lankan kanssa oli tässä kyseessä. Sitten Moldova 31.5. kokoonnuttiin tämän tiimoilta kauppaan liittyvä apu oli kyseessä. Sitten 29. kesäkuuta keskusteltiin Merkosurista. markkinaylijäämätarjonnasta Merkosurille. Tässä tehtiin hyvä yritys. Sitten EPA, seurantaryhmä erityisesti Itä- Afrikan yhteisön ja Länsi-Afrikan yhteisön talouskumppanuussopimukset 12. heinäkuuta. Ja tässä kysyn, haluaako Helmut lisätä jotakin? Niin, puheenjohtaja. Eilen käsittelimme laajasti Afrikkaa yleisestikin ja puhuimme EPAsta ja siihen liittyvistä ongelmista Itä-Afrikan yhteydessä. Pohdimme, miten ihmisoikeustilannetta pitää käsitellä ja miten ylipäätään talouskumppanuussopimuksilla voidaan saada taloudellista kasvua aikaan Afrikassa. Ja seurantaryhmässä kiinnitettiin huomiota tähän Itä-Afrikan kumppanuussopimukseen. Siihen liittyy ongelmia sekä komissio että äh, kansalaisjärjestöt ottivat kantaa EPA-sopimuksiin hyvin eri näkökulmasta. Meillä oli Keniasta, Ugandasta ja Ruandasta edustajat mukana. Ja uskon, että seurantaryhmän näkemysten vaihto oli tärkeää työtä talouskumppanuussopimusten jatkoa ajatellen. Ja valmius allekirjoittamis- ja ratifioimisprosesseihin on asia, jota pitää näissä Afrikan valtioissa seurata. Tansania ei näyttäisi olevan halukas lähtemään tällä erää mukaan. on katsottava Itä-Afrikan yhteisön konkreettisia ehtoja ja sopimusperusteita. Kiitoksia. Sitten 12. heinäkuuta järjestettiin myös seurantaryhmäkokous Aasiasta, Indonesiasta ja Filippiinestä erityisesti. Nyt neuvottelut Filippiinen kanssa on aloitettu ja seurantaryhmän ensimmäisen kierroksen tuloksista keskusteltiin. Ja tilanne on aika lupaava Filippiinien kanssa. Kuten tiedätte, komissio on aloittamassa myös kauppaneuvotteluita EUn ja Indonesian välille. Eli lukuisia neuvotteluita on kesken ja komissio varmasti voi käyttää riittävästi kapasiteettia pitääkseen nämä neuvottelut käynnissä. Ja vielä yksi kuuma por- peruna on Kiina-kysymys. EUn ja Kiinan keskustelut, niitä on käyty viime päivinä Pekingissä. Ja edessämme on markkinatalous asema kysymys, mutta nyt kuulemme varastelle Winkleria. Kiitos puheenjohtaja. Seurantaryhmä oli tällä viikolla, mutta siinä ei keskitytty markkinatalousasemaan. Sehän ei ole suoraan seurantaryhmän työsarkaa, mutta totta kai investointikeskustelut Kiinan toki ovat työtämme. Meillä on ollut jo 11 neuvottelukierrosta Kyse on kattavasta investointisopimuksesta, laajalaisesta sopimuksesta. Meillä on myös konsolidoitu teksti, joka on jo työstetty. Ja sen sisällöstä meitä ovat informoineet pääneuvottelijat Rupert Schlegelmilch, nimittäin kyse on nyt tarjousten vaihdosta Tämä on tällainen yhdistelmä, lähestymistapa. Tässä on toisaalta negatiivillista ja sitten markkinoille pääsyn suhteen on positiivillista käytössä. Nämä tarjoukset vaihdetaan ja kaikki toivovat, että syyskuussa tulosta saadaan aikaiseksi. Eilen varmaankin on tehty päätös tästä huippukokouksesta. Toistaiseksi me emme vielä tiedä päätöksestä, mutta aikomus on joka tapauksessa, että syyskuussa järjestettäisiin 12 neuvottelukierros. Komissio valmistelee vaikutusarviota kestävyydestä. Tämä on myös meidän valiokunnallemme ja koko parlamentille mielenkiintoinen arvio. Niin kuin näitte viime viikolla Strasbourgissa, meillä on uusi EU-Kiina-strategia – jonka ulkosuhdehallinto on julkaissut yhdessä komission kanssa. Yksi tärkeä osa on tässä totta kai se, miten, minkälaista viestiä yritykset välittävät. Tällä hetkellä yritysilmasto on aika lailla huolestuttavassa tilanteessa. Viestit eivät ole kovinkaan myönteisiä. Kauppakamaritkin Euroopassa kertovat uudesta taktiikasta Kiinassa, jolla ehkäistään yritysten toimintaa. Tämä ei tietenkään ole hyvä merkki. Mm, seurantaryhmässä oli pääneuvottelija, mutta myös kiinalainen ministeri herra Chai. Hänenkin kanssa kävimme hedelmällistä keskustelua, vaikkakin Kiinan kannat olimme jo kuulleet aiemmin. Hän vältteli suoraan vastaamista kiistanalaisiin kysymyksiin. Hän totesi, että hän ei ole Kiinan neuvotteluvaltuuskunnan virallinen jäsen, mutta joka tapauksessa Kiina toteaa Euroopan ehdotuksiin, että ne sopisivat pikemminkin vapakauppasopimukseen, ei niinkään kahdenväliseen investointisopimukseen. Esimerkiksi kun kyse on markkinoille pääsykysymyksistä, jotka ovat meille tärkeitä. Keskustelimme G20-puheenjohtajuudesta, joka nyt on Kiinalla, ja kauppasopimuksista ja filosofisista käsityksistä, joita Kiinalla on, jonka mukaisesti meille kerrotaan, että nämä alueelliset sopimukset, esimerkiksi TTIP, voisivat Kiinan mukaan olla mm, moni, monenvälisten sopimusten ja vastaisia. Tämä on tietenkin Kiinan tulkinta tilanteesta. Katsotaan sitten, jos meillä on syyskuussa neuvottelukierros, että voisimmeko sen jälkeen raportoida enemmän. Kiitos. Seuraavaksi Dartmouth. I've got two completely different questions. Minulla on kaksi eh, kysymystä. Eh, tässä eh, puheenjohtaja mainitsi Sri Lankan. Voisitko ehkäpä äh, antaa hiukan lisätietoa, vaikka siitä ei niin ole sanottavaa. Ja sitten taas Kiinasta. Äh, Kiinan osalta herää huoli äh, kansalaisten parissa, että markkinatalousasema Kiinalle, se viedään väkisin läpi ja hyvinkin nopeasti. Ja sillä on valtavat vaikutukset pitkällä aikavälillä ja vielä eh, enemmän oikeastaan eh, lyhyellä aikavälillä. Ehkäpä tähän voisi heittää kommentin. Eh, varmasti monet kollegat ovat tämän takana, vaikka eivät minun puheestani ole niin kiinnostuneita. Sri Lanka, of course. Sri Lankasta ISP e Plus on tämän seuraus, ja tässä pitää toimia delegoidun säädöksin. Ja nyt on katsottava, täyttyvätkö 27 kriteeriä vai ei. Keskustelu on vielä auki. Katsotaan ympäristökysymyksiä, työnormeja ja niin edelleen. Kiinasta. Uh, on sanottava, että minunkin vaalipiirini ihmiset voivat yhtyä näihin Kiinan markkinatalousasemaan liittyviin huoliin. Selvää on se, että parlamentti on hyväksynyt eikä kauan sitten päätöslauselman. Päätöslauselma on hyvin selkeä. Päätöslauselma toteaa tämä aivan selvästi, että me haluamme, että Euroopan unioni käyttää toimivia kaupan suojamekanismia joulukuun jälkeen. Tämä on aivan selvä, selvä kanta. Tämä parlamentti on myös puhunut terästeollisuudesta. Se on kaikista alteimmassa asemassa, mutta myös muu teollisuus. Seuraava vaihehan oikeastaan on komission heiniä. Parlamentti on oman kantansa ilmaisut. nyt komission täytyy toimia. Ja jos katsomme, mitä eilen sanottiin Kiinassa, mitä Juncker siellä sanoi ja myös Cecilia Malmström sanoi Kiinassa, niin 20. heinäkuuta ensi viikolla. Emme ole vielä saaneet komission ehdotusta. He käyvät vasta alustavaa keskustelua, mutta ehdotusta ei ole vielä tulossa. Meidän viestimme oli hyvin selkeä sen suhteen, minkälaista viestiä me komissiolta odotamme. Tämän ehdotuksen täytyy sisältää myös toimivat kaupan suojamekanismit niin, että kansalaisten huolet otetaan huomioon ja heitä suojellaan. Helmut. En halua lähteä tähän keskusteluun, koska meillä eh, parlamentissa eh, on päätös. Minä sovin, lähdin sen päätöksen taakse. Mutta jos puhutaan teidän vaalipiiristänne, niin siinä tapauksessa sanoisin, että meidän täytyy kertoa Briteille, että juuri yhdistyneen kuningaskunnan eh, hallitus painotti sitä, että pitäisi uudistaa eh, kaupan suojatoimet. Eh, se juuri painotti sitä. Se on kaikkien maiden vastuulla hoitaa tämä asia. Ja asian hoitaminen pitää olla näkyvää, läpinäkyvää jos emme tee siitä avointa ja ymmärrettävää, kuka eh, on vastuussa tästä ongelmasta. Eh, usein kansalaiset eivät ymmärrä, mistä EU on kyse. Siinä tapauksessa haluaisin, että välitätte kansalaisillenne vaalipiirissänne, olette konkreettinen, täsmällinen ja painotatte myös brittihallituksen kantaa tässä ja miten toimitaan tulevaisuudessa. Tähän täytyy varmasti vastata, koska se oli suora ja hyvä kysymys. Ensinnäkin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toistaiseksi ei ole osoittanut kiinnostusta siihen, mitä minä sanon. Minä en kuulu hallitukseen, minä kuulun aivan toiseen puolueeseen. No, mutta käsien pesu ei ole hyvä strategia, niin kuin tiedämme Uudesta testamentista. Se ei ole hyvä vastaus. Hallitus on täysin väärässä minusta tässä. Kiina-politiikka on ollut valtiovarainministeri George Osbornin ohjauksessa ja hän on juuri saanut potkut Toivon todella, että uusi brittihallitus ja uusi valtiovarainministeri ja uusi kauppaministeri, tohtori Leon Fox, ovat sillä kannalla, että Kiina käyttää polkumyyntiä, dumppaa erityisesti terästä. Jos Kiinalle annetaan markkinatalousasema, niin on paljon vaikeampi sitten toteuttaa näitä tehokkaita suojamekanismeja. Arvoisa kollega, koordinaattori, kumppani, olette hyvinkin pitkälti oikeassa ja teen kyllä kaikkeni, jotta nämä kommentit saadaan myös brittihallituksen tietoon. Kuitenkin henkilökuntaa on nyt todellakin pantu uusiksi ja toivottavasti myös politiikka tätä kautta muuttuu. Niin, tässä on kuva uudesta koalitiosta parlamentissa. Varmastikin jatkamme keskustelua kesätaun jälkeen. Komissiokin keskustelee ehdotuksesta vielä heinäkuussa. Ja sitten varmaankin syyskuun alussa saamme heiltä ehdotuksen. Helmut. Anteeksi Helmut, en halua tässä pitkittää. Haluan vain vastata, vastata kollegalle. Meidän täytyy olla täsmällisiä ja jos enemmistö ähm, terästeollisuudesta äh, on Intian käsissä, niin silloin meidän täytyy katsoa, mitä äh, yritykset tekevät, jotta modernisoidaan terästeollisuus korkeammalle tasolle. Tämä on kysymys, joka ei ole pelkästään polkumyyntikysymys. Jos me emme eh, mahdollista eh, teollisuuden kehitystä, niin kiinalaiset uudistavat kyllä ja modernisoivat. Eh, tämä kuva on paljon monimuotoisempi. Ei se tarkoita vain sitä, että kiinalaiset dumppaavat minimipalkka olla aloilla korkeampi kuin Bulgariassa, Romaniassa. Pitää kohdata nämäkin kysymykset. Välittäkää kansalaisillenne ne tämä tieto, jotta he ymmärtävät, mistä on kysymys. Kyse on yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa. Tämä on kansalaisten intresseissä. No me keskustelemme nyt Kiinan markkinatalousasemasta tästä. Jatketaan sitten komission ehdotuksen saatuamme kesätauon jälkeen. Eikä kysymys tietenkään ole vain mustavalkoinen – vaan tässä on keskusteltava monisyisen asian eri kohdista. Kuten tiedätte, kohta 24 on lykätty. 25 kuuluisa muut asiat, siihen ei ole mitään sanottavaa. Ja 26 seuraavat kokoukset pidetään 31. elokuuta ja 1. syyskuuta. Ja nyt voinkin todeta loppusanoikseni, että toivotan teille erittäin rentouttavaa kesätaukoa, kaikkea hyvää, kerätkää energiaa kesätauon jälkeistä haastavaa aikaa varten. Kiitoksia.